herrat, sitten meillä on salainen äänestys, jossa me mm, päätämme komissaarin äh, nimittämisestä. On kysymyksessä Neven Mimicha, mikäli, hänet nimitetään mikäli hän saa enemmistön taakseen. Parlamentti äänestää nimittämisen puolesta tai vastaan. Meillä on siis salainen äänestys. Ja siksi täällä on vain sininen lamppu, joka on päällä. Te voitte äänestää. Siis täällä on vain tämä sininen lamppu päällä. Te voitte kuitenkin äänestää vastaan tai tyhjää. Nyt äänestys alkaa. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet? Ich frage nochmal, haben alle... Ovatko kaikki äänestäneet? Sie auch? Okay. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Näin äänestys päättyy. puolesta ja meillä on 64 vastaan 64 tyhjää. Näin herra Mimitsan nimitys on hyväksytty. Damit ist Herr Mimitsa ernannt. Das Wort hat für die Kommission Nyt äh, komissaari Olli Rehn saa puheenvuoron. Uh, Arvoisat jäsenet, artiklan 21 mukaisesti Kroatian liittymissopimuksessa neuvosto on kuullut Euroopan parlamenttia ja äänestys, jonka juuri suorititte, on ilmaistu parlamentin positiivisin äh, kannan Mimitsan jäsen, äh, jäseneksi nimittämisestä. Ja nyt neuvosto komission puheenjohtajan kanssa yhteisymmärryksessä päättää tämän menettelyn seuraavat vaiheet. Kiitän parlamenttia tästä kuulemisprosessista, joka tapahtui hyvin tehokkaasti ja huolellisesti. Ja tällä tavalla komissiosta tulee sitten heinäkuun alkuun mennessä täysin toimintakykyinen uutta laajentumista varten. Kiitoksia komission jäsenelle. No, sitten me äänestämme parlamentin istuntokalenterista 2014. Tähän on Rova Lulling pyytänyt puheenvuoron. Euh, euh, euh. Aivan lyhyesti. Haluaisin selittää minkä tähden esitin tämän tarkistuksen muiden kollegojen kanssa. Haluaisin kertoa vaikutuksista, jotta ei äänestettäisi laittomasta kalanterista. Tämä on juridinen tarkistus, ei poliittinen. Kyse ei ole siitä, äänestetäänkö vastaan tai puolesta näistä lisäistunnoista Brysselissä, mutta eh, sopimusten mukaisesti ja tuomioistuimen pääse, päätöksen mukaisesti 2012 eh, joulukuu. Tämä eh, kalenteriehdotus, siinä näette, että siinä on 11 Strasbourgin istuntoa ja siinä sanotaan sopimuksessa, että 12, mutta yleensä vaalivuonna voi olla 11 täysistuntoa. Tämä on tuomioistuimen hyväksymä. Siitä on tietty poikkeus. Tässä suhteessa ongelmaa ei ole. Sen sijaan ongelma on joulukuun 2012 tuomioistuimen päätöksessä. Siinä 57 kohdassa sanotaan, että lisäistuntoja voidaan järjestää ainoastaan, jos 12 istuntoa pidetään. Se on aivan loogista, että jos lisätään lisäistuntoja, ne ovat todella lisäistuntoja. Niinpä parlamentti ei voi sanoa, että 12 on liikaa liika eh, vaalivuonna ja sitten pidetään lisäistuntoja Brysselissä. Tämä ei onnistu. Meillä on eh, se valintamahdollisuus, se järjestetään 11 eh, istuntoa. Sen jälkeen ei tarvita enää lisäistuntoja. Tai sitten järjestetään 12 täysistuntoa ja siinä tapauksessa emme me voimme ajatella myös lisäistuntoja 11 eh, täysistuntoa ilman lisäistuntoja tai sitten 12 täysistuntoa ja lisäistunnot. Tässä siis eh, syy, eh, minkä tähden halusin selittää. Me, me olemme esittäneet tämän ensimmäisen ratkaisun yksinkertaistamista varten ja esitimme myös tämän toisen, jossa tämä tarkistus ei mene läpi, niin 2014 kalenteri saattaa joutua tuomioistuin käsittelyyn. Ja jos halutaan välittää, välttää tällainen ikävä käsittely, niin halu, halusin vain selittää, minkä tähden tämä tarkistus, ja pyytäisin, että siitä äänestetään, koska kyseessä on selvennys. Hyvät naiset ja herrat, nyt hieman kuun, kuunnelkaa tätä. Minä kuuntelin teitä, Rova Lulling, ja, ja se, että olinko tämä hyväksyttävä tämä e, tarkistus, mutta me hyväksyimme, että se on kelpoisa ehdotuksena, ehdotukseksi. Tässähän 2012 e, eh, oli, oli kysymys nimenomaan näistä täysistuntojen määrässä. Tässä on 33 artiklasta eh, päätelty, tai siis eh, sanottu vaalivuoden istunnoista ja todenta vaalivuonna 11 täysistuntoa on mahdollista pitää, koska täällä on nämä viisi päivää, ne lasketaan vaalipäiviksi ja ne lasketaan parlamentin hyväksi ja siksi vaalivuonna voidaan pitää 11 täysistuntoa Strasbourgissa. Ja, ja sitten on myös mahdollista pitää lisäistuntoja Brysselissä. Ja nyt menemme äänestykseen. Kuka hyväksyy tämän tarkistuksen numero yksi? Puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. Nyt sitten puheenjohtajiston ehdotus on ehdistyt, puheenjohtajakokouksen ehdotus on hyväksytty kalenteriksi. Mutta nyt me keskeytämme tämän äänestyksen, koska meillä on täällä juhlaistunto Portugalin presidentti Anibal Cavaco Silvan puheen myötä.